Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että päätetään, mihin sijoitetaan, mistä saadaan kaikkein paras vaikutus, kun ajatellaan italialaisten ja Eurooppa, muiden eurooppalaisten jokapäiväistä elämää. Tässä valossa komissio on ehdottanut uuden aikaista tulevaisuuteen suuntautuvaa budjettia. Budjetti keskittyy enemmän niihin asioihin, joilla on kaikkein eniten merkitystä tavalliselle kansalle. Esimerkiksi komissio on ehdottanut miltei kolminkertaista lisäystä maahanmuuton ja turvallisuuden rahoittamiseen, miltei 33 miljardia euroa yhteensä. Se on lisännyt ja pyrkinyt luomaan joustavamman budjetin myöskin ulkoisia toimia varten, jotta voidaan rakentaa kumppanuutta naapurustoalueen maiden kanssa ja myöskin kaupan maiden kanssa. Italialle maana, joka on niin paljon joutunut kantamaan vastuuta näistä kysymyksistä, tämä on tärkeä asia. Me tulemme investoimaan siihen, että taroistamme tulee kilpailukykyisempi, innovatiivisempi ja tuottavampi. Italian kannalta avainasemassa tulee olemaan se, että 50 prosenttia on lisätty rahaa tutkimus- ja innovaatiovaroihin ja 9 miljardia digitaalista Eurooppaa edistävän ohjelman, joka auttaa Italiaa myöskin digitaalisessa siirtymässä Investoinnit tulevaisuuteen tarkoittavat myöskin sitä, että investoidaan inhimilliseen pääomaan ihmisiin koulutuksen ja ammattikoulutuksen kautta. Tämä on se syy, miksi komissio on ehdottanut sitä, että kaksinkertaistetaan budjetti 30 miljardin euroa Erasmus Plus-ohjelmaa varten. Tämä on Euroopan lippulavahanke, kun on kyse oppimisesta. Haluamme tukea kaikkia sektoreita, mukaan luettuna korkeakoulutusta, että mukaan luettuna korkeakoulutus ja ammattikoulutus. Vuonna 2017 yli 65 000 italialaista pystyy osallistumaan Erasmus Plus-ohjelmaan, Erasmus-ohjelmiin. Tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä tulemme rakentamaan sen menestykselle, jota on saatu invest, Euroopan investointisuunnitelmasta, niin sanottu Junckerin suunnitelmasta. Italia on yksi suurimpia avunsaajia tuosta Suomesta. 58 miljardia miltei on saatu investointia tämän kautta Italian, auttamaan Italian taloutta ja yli 215 000 pk-yritystä on saanut tukea Junckerin suunnitelmasta. Junckerin suunnitelma on lisännyt merkittävällä tavalla yksityisiä investointeja, mutta myöskin julkisia investointeja Italiassa. Tämä on erittäin myönteinen merkki nyt ei pitäisi liikaa asettaa taakkaa veronmaksajien kontolle, mikäli yksityistäkin rahaa on saatavilla. Nämä investoinnit saavat aikaan todellisia muutoksia kentällä ruohonjuuritasolla Italiassa. 70 miljoonaa euroa on annettu paikallisten sairaaloiden kunnostamisen Trevisossa ja 200 miljoonaa on annettu vesiverkoston parantamiseen jotta ihmiset saavat puhdasta vettä. Yli 4 miljoonaa ihmiset tämä vesi menee ja 500 miljoonaa on annettu siihen, että huippunopea internettiä rahoitetaan niin, että miljoonat italialaiset pääsevät paremman internetin piiriin. Uusi ohjelma Invest EU voi mennä vielä paljon pidemmälle, koska se saa aikaan toivon mukaan yli 650 miljardin investoinnit yhteensä. Kaikki tämä voi ja saa aikaan uudistuksia Italiassa ja kaikkialla unionissa. Tämä on erityisen totta aikana, jolloin talouskasvusta on tullut suuri haaste monissa Italian talouksissa. Maailmanlaajuisesti tilanne epävarma, mutta myöskin kotimaisia haasteita ja valintoja on Itämaan kasvun takana. Talouskasvu edellyttää uskoa kotitalouksissa ja myöskin investoijien keskuudesta luottamusta. Luottamus on niin kuin happi sen huomaa sitten vasta, kun se on loppumassa. Epävarmuus on myrkkyä, joka e- estää työpaikkojen luomista ja kasvua. Italian kasvu on heikompaa ollut kuin euroalueen kasvu keskimäärin viime vuosina. Tämä rakenteellinen ongelma. Heikompi kasvu tarkoittaa vähemmän työpaikkoja Italian kansalaisille. Samanaikaisesti näin sanon joka yhteydessä, Italia on yksi luovimpia talouksia maailmassa. Teidän maanne tulevaisuus on teidän käsissänne. Tehkää se, mikä on tarpeen, jotta voidaan tämä luovuus vapauttaa, käyttää hyödyksi Italian kansalaisten etujen mukaisesti arvon jäsenet. Arvon pääministeri, on kulunut kaksi vuotta siitä, kun julkaisimme valkoisen kirjan, joka koski Euroopan tulevaisuutta. Se aloitti keskustelun, jota me tänäänkin käymme sen osalta, mitä haluamme unionin saavan aikaan tulevina vuosina. Viisi eri skenaariota osoittavat viisi erilaista tietä, jonka voimme tänä päivänä edusta viittä eri tietä, voidaan, jotka voidaan valita. Nyt jotkut näkemykset ovat jotenkin esitetty. Italian rooli on tässä keskeinen. Eurooppa tarvitsee vahvaa Italia, Italia tarvitsee vahvaa Eurooppaa. Ei ole mikään sattuma, että ensimmäiset rivit valkoisessa kirjassa liittyivät juuri Spinellin Hederosin julkistukseen. Kun tarkastelemme tulevaisuutta, katsomme tulevaisuuteen, meidän täytyy kaikkien ottaa saada innoitusta niiltä, jotka ennen meitä halusivat luoda vahvan unionin tulevia sukupolvia varten. Toimia juuri siinä hengessä, jossa he tuolloin toimivat meidän hyväksemme. Siirrymme seuraavaksi poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä Euroopan kansanpuolen Manfred Weber, olkaa hyvä. Puhemies, puhe, pääministeri, varapuheenjohtaja Euroopan parlamenttiin. Teidän puheenne alkoi ihmisten kunnioittamisella. Minä olin Alabairista, käyn katolisessa kirkossa messussa tapaan silloin viljelijöitä tapaan naapureita. Meillä kaikilla on naapurissa, me puhumme heidän kanssaan joka päivä ja kun puhun niiden kanssa, havaitsen samat ongelmat, joita on sosiaalinen oikeudenmukaisuus nuorten ihmisten ongelmat. Ja kaikki ne vastaamiseen meidän täytyy olla täsmällisempiä kuin mitä me kuulimme teiltä tänään, koska jos me annamme vastauksen taloudellisiin ongelmiin, niin kysymyksessä on fakta, että Italia on se maa, jolla on alhaisin kasvu aste Euroopan unionissa. Tämä mainitsi Jyrki Katainen, tämä ei koske pelkästään Kreikkaa ja Italiaa, tämä koskee koko Euroopan unionia. Me puhumme näistä eh, G7-maista, jotka ovat meidän taloutemme moottoreita. Mitä tehdä? Me Euroopan kansapuolueessa uskomme, että tarvitaan investointeja tämän päivän Euroopassa. Näemme Italiassa hallituksen, joka ei pysty sopimaan edes jo sovittujen hankkeiden tuottamisesta Ranskan ja Italian välillä. Me uskomme vakaaseen valuutan, joka on perusta vakaalle taloudelle, että voidaan olla luottamusta. Ja teidän hallituksenne on viikkoja keskustellut hallituskauden alussa siitä, pitää, aiotteko pysyä ylipäätään Euroopan hyökkeen jäsenä vai ette. Me uskomme, että jos vain on tahtoa uudistuksiin, voidaan saada aikaan myöskin tulevaisuusmaalle. Ja Irlanti, Puola, Kypros, Kreikka, Ranska ja Espanja osoitat, että jos on halua toteuttaa uudistuksia, silloin luodaan työpaikkoja myöskin nuorille ihmisille. Näissä maissa tehtiin eh, nämä tarvittavat uudistukset työmarkkinoilla, verotusjärjestelmässä ja myöskin minun maassani Agenda 2010 Gerhard Schröderin aikana sai aikaan perustan sille taloudelliselle vahvuudelle, joka Saksalla tällä hetkellä on. Tämä on tärkeää ajatellen tulevaisuutta. Teidän hallituksenne ei tällä hetkellä katso eteenpäin eikä ole mikään e, uraurtaja, uranurtaja uudistuksissa. Uskomme vakaaseen budjettiin, se on ratkaisevan tärkeää voimakkaalle taloudelle. Ja sitä me emme myöskään näe Italiassa. Me näemme e, velan kasvaan. Sen me näemme. Tässä yhteenveto ja sitten nämä investoinnit Euroopan unionista Italiaan. Ne ovat e, todellakin sellainen osa sitä tilannetta, jossa eh, voidaan nähdä, että kasvun puutetta Italiassa ja se ei ole EUn vastuulla, se on teidän vastuulla, se on Italian hallituksen vastuulla. Kunnioitan sitä, että teidät on valittu, että hallitus on valittu, teillä on demokraattinen valtuutus Italian kansalaisilta, mutta on luultavasti helpompi tällaisena eliitin vastaisena liikkeenä voittaa vaalit kuin kun sitten sen jälkeen pysyä hallituksessa eliitin vastaisena liikkeenä – Jotkut teistä varmakin ovat jo nyt muuttuneet Italian uudeksi eliitiksi. Haluaisin korostaa myös toista asiaa, joka on myös tärkeää. Se on tämä muuttoliike-kysymys. Haluan osoittaa, mitä solidaarisuus Euroopan kansapuolen kannalta. Mä olen sitä mieltä, että Italia ansaitsee solidaarisuutta. Ymmärrätte, ymmärrämme, että ihmiset ovat suuttuneita, he ovat vuosien ajan ovat todenneet, että Italia on ollut yksin eikä saanut solidaarisuutta. Siksi pidämme kiinni sitovan solidarisuusmekanismin käytöstä Euroopan unionissa, mutta on myös ongelmallista nähdä se, että Eurooppa-neuvoston jäsen tänä vuonna kertoo meille, että, että hänen omat, eh, oman valtionsa elimet eivät saa aikaan tuloksia tässä asiassa. Me olemme saaneet aikaan tulo, eh, tuloksia. Ulkoasioista vielä. Te olette pitäytyneet eurooppalaisella tavassa Venäjä-kysymyksissä. Italian hallitus on valmis antamaan suostumuksensa seuraamuksille, mikä on hyvä asia. Olen päästy siihen yhteisen ymmärrykseen, että Eurooppa, Venäjä pyrkii heikentämään Euroopan unionia. Viime päivinä olen kuitenkin nähneet keskustelut, jotka liittyvät Venezuelaan, koska Maduro on valittu epädemokraattisesti, häntä tukee armeija ja Tällä hetkellä jopa kuljetetaan lääkkeiden toimitukset Venezuelaan, joita Venezuelassa todellakin tarvitaan kiireesti. Toisaalta meillä on vapaasti valittu parlamentti, joka odottaa uutta alkua maalle ja pyytää vain oikeutta järjestää ennenaikaiset presidentinvaalit. Siksi Guaido on oikeassa, sillä hän sanoi tänään äh, kirjassa, jonka kirjoi Italian kansalaisille, miksi hallituksenne ei tue minua, miksi Italian hallitus ei tue demokraattisia voimia Venezuelassa. Minusta teidän pitäisi antaa vastaus tuohon kysymykseen, jos uskotte yhteiseen eurooppalaiseen lähestymistapaan. Tässä joitakin ajatuksia. Kiitän yleisestä tahdosta eh, etsiä selkeää sitoumusta eurooppalaiseen elämäntavalle. Ja per, periaatteet lopuksi te sanoitte, että Euroopasta on tulossa äänekkäämpi se on enemmän läsnä julkisessa keskustelussa. Ei kenelläkään mitään ongelmaa siinä, jos ääni on voimakas, mutta ongelma on päätöksenteossa sitten se, että onko tämä äänekkyys egoismia. Me tarvitsemme Euroopassa kompromisseja, halukkuutta kompromisseihin. Jos kaikki ovat äänekkäitä, niin silloinhan syntyy pelkkää melua eikä mitään muuta. Ja te puhuitte myös siitä, että pitäisi olla siltoja ihmisten ja Euroopan unionin päätöksentekoprosessien välillä. Te olette täällä Euroopan parlamentissa, Lega on täällä, Viisi tähteä on täällä, Forza on täällä, Partito Democratico on täällä. Kaikki voimat kaikkialta Euroopassa ovat täällä. Tämä on Euroopan poliittinen maisema. Me kaikki edustamme kansalaisia me kaikki olemme lähellä kansalaisia. Ei ole olemassa mitään eliittiä, joka täällä istuu. Me edustamme omia kansalaisiamme ja siksi tämä on se paikka, jossa päätetään Euroopan unionin tulevaisuudesta. Kiitos. Per il gruppo dell'Alleanza Progressiva. Seuraavaksi SND-ryhmän puolesta ryhmän puheenjohtaja Udo Bulman, olkaa hyvä. Prime Minister. Pääministeri, kiitos siitä, että tulitte tänne tänään meidän luoksemuran parlamenttiin. Tämä on Euroopan demokratian talo, tämä on keskustelun, julkisen keskustelun talo ja tämä on myös suoran kielenkäytön talo, joten aloitankin sillä ja jaan teille huolenaiheeni. Olen syvästi huolissani, kun unionin perustavan jäsenen hallitus, maailman seitsemänneksi suurimman teollisuusvaltion hallitus, ajaa Italian kansakuntaa yhä enemmän taloudelliseen ja poliittiseen eristyneisyyteen. Tämä sitä tilannetta varten, jossa to, vasten, jossa toisaalta emme voi luottaa Washingtonin enää niin kuin menneisyydessä saatoimme ja kun meillä on uusia uhkia Venäjän suunnalta. Me näemme, että teidän taloutenne on ajautumassa lamaan. Ja näemme myös, että teollinen tuotanto on alentumassa. Tässä tilanteessa olen syvästi surullinen järjettömästä tilanteen käristymisestä Ranskan ja Italian välillä. Mitä se on? mihin tarkoitukseen, mitä hyötyä siitä on. Tehän tiedätte, konflikteissa niin kuin tällaiset kukaan ei voita, ei kenelläkään ole mahdollista voittaa tällaista. Se on tilanne, jossa kaikki te häviää, Tenemanne häviää ja Eurooppa häviää. Kummassakin maassa ihmiset voivat joutua maksamaan tästä hyvin korkean hinnan koska Ranska ja Italia ovat toisensa toisiksi suurimpia kauppakumppaneita. 76 miljardia euroa on vuotuisen kaupan suuruus näiden maiden välillä. Kysymys on sadoista tuhansista työpaikoista. Sadoista tuhansista työpaikoista. Mutta eliitit, ei siis kysymys ole eliitistä, vaan kysymys on tavallisista ihmisistä. Italian kansa, sillä ei ole enää varaa menettää lisää työpaikkoja. Tänä vuonna Italia kasvaa vain 0,8 prosenttia. 0,8 prosenttia se on alhaisin kasvuaste Euroopassa. Te voitte tietysti sanoa, että antakaa takaisin työlle kunnia. Toivottavasti, toivon kovasti, että olisitte tehneet sen, että olisitte antaneet työlle takaisin arvon. 75 000 miestä ja naista on menettänyt työpaikkansa – ja monista muist, monet muut ovat päätyneet epävarmoihin ja huonosti palkattuihin työpaikkoihin, ja lukuisat nuoret ihmiset joutuvat lähtemään maasta etsiäkseen parempaa elämää. Ja jos tämä ei riittäisi, niin monien ihmis, per, italaisten perheiden säästöt ja päättyivät äh, siihen, että joutuvat siitä, että törmättiin täysin Euroopan komission asettamia tavoitteita vastaan. Oliko tämä tarpeen? Oliko tämä pelkkää suhdetoimintaa, jota yksi ainut ihminen halusi harjoittaa? Se maksoi Italian ihmisille 1,7 miljardia euroa vain parin viime kuukauden aikana. Ja miksi? Niin, että Salvini voi sitten syyttää Brysseliä. Herra Salvinilla on syntipukki kaikkeen, mutta ei mihinkään ratkaisuja Tämä on osa Italian todellisuutta tänään. Jotta ei, jotta vedettäisiin ihmisten hommia pois taloudellisesta kaauksesta, puhutaan muuttoliikkeestä. Minä itse kävin Kataniassa pari viikkoa sitten ja saatoin nähdä, ja saatoin nähdä siellä, miten 47 ihmistä, 47 ihmistä 12 päivän ajan eivät saaneet poistua pelastusaluksesta, Sea-Watchin aluksesta. Siinä oli joukossa alaikäisiä ja kidutuksen uhreja siksi, että olivat ideologian vankeja, koska tarkoitus oli asettaa heidät esille, koska tämä ei käynyt millään muulla tavalla. He, heistä tuli kyynisen politiikan pelipalloja. Tämä ei ole se Italia, jonka me tunnemme, hyvät naiset ja herrat. Me tunnemme toisenlaisen Italian. Me tunnemme suuren eurooppalaisen Italian, Altiero Spinellin Italian, De Casperin. he eivät ikinä, he eivät ikinä olisi lyhytnäköisten, odotettavien mahdollisten poliittisten etujen vuoksi olisi asettaneet kyseenalaiseksi omaa maataan tai Eurooppaa. Me ymmärrämme oikein hyvin, että ihmiset Italiassa ovat pettyneitä. Teidän edeltävä hallituksenne sai paljon aikaan. Tuhannet ihmiset pelastettiin merihädästä, mutta Eurooppa ei reagoinut riittävässä määrin. Eurooppa ei osoittanut riittävää solidaarisuutta. Mutta kuka heidät petti? Eivät suinkaan Euroopan myönteiset hallitukset tai ne, jotka halusivat enemmän Eurooppaa eteenpäin. Sanokaa nyt ihmisille Italiassa, kuka teitä ei auta? Kuka ei? Nehän ovat herra Salviinin ystävät. Ne ovat Kaczynskit ja Orbanit ja ne ihmiset kuin Kurz Italiassa, Itävallassa, jotka haluavat jarruttaa kaikkea. Sehän on todellisuutta. Sallikaa meidän sanoa totuus ääneen. Euroopan myönteiset ovat niitä, jotka ovat mukana Sea-Watchin toiminnassa ja jotka ovat olleet pelastamassa. Ja tämähän on näin. On olemassa Eurooppa vielä, on olemassa tuo Italia vielä, jossa kumpikin taistelee toisen puolesta. Tuo suuremmoinen Italia, suuremmoinen kansakunta. Spinellin de Gasperin Italia. Sen minä näen, kun näen Lampedusan kalastajat, jotka Bossin ja Finin laista huolimatta tietoisena siitä, mikä heitä odottaa, edelleenkin ovat pelastaneet ihmisiä merestä. Sain, sain myöskin kun näen De Jottin äh, merimiehet, teidän oman mm, rannikkovartiostonne aluksen eh, miehiä, jotka pelastavat ihmisiä, sanovat, että heillä on merenkulkoinen koodeksi, jota hänet on noudattaa. Se on hänen etiikkaansa, jota he tästä kyseenalaiseksi. Ja näin se myöskin rohkeissa pormestareissa, jotka asettavat asuntoja ja ruokaa käyttöön silloin, kun hallitus on tuhonnut nuo nukkumispaikat. Tämä Italia on olemassa, ihmisarvon Italia, suuri Italia, eurooppalaisten arvojen Italia. Ja tuolle Italialle me ojennamme kätenemme, koska me sitä tarvitsemme. Mutta silloin teidän hallituksenne pitäisi lopettaa esittämästä meille tätä irvistävää epäinhimillisyyden naamaa, koska sillä ei ole mitään tekemistä todellisen Italian kanssa. On tärkeää, että nousemme Euroopassa populismia vastaan, niitä vastaan, jotka haluavat tuhoa meidän kotimme. Eurooppa on saanut meidän solidisuutemme ja Italia kuuluu Euroopan keskipisteeseen. Euroopan sydämeen yhdessä lähimpien ystäviensä kanssa. Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Fittola, joka ECR-ryhmän puolesta pitää puheenvuoron. Haluaisin muistuttaa ryhmien puheenjohtajille, että jos te ylitätte puheaikanne, me joudumme vähentämään teidän ryhmänne jäsenten puheaikaa. Edustaja Fitto. Kiitoksia puhemies. Äh, ennen kaikkea haluaisin Italian pääministerin toivottaa tervetulleeksi parlamenttiin. Uskoakseni nyt on hyödyllinen hetki pohtia erilaisia kysymyksiä, jotka koskevat Euroopan tulevaisuutta. Kuten tässä te ja myöskin kaikki puhujat muistuttivat, Italia on Euroopan hankkeen kulmakiviä ja siksi sen kanssa näitä näkökulmia on mielenkiintoista käsitellä. On kuitenkin riski, että tämä keskustelu jää hyvin yleisluontoiseksi me olemme välillä sanoissamme hiukan ristiriidassa sen kanssa, mikä todellisuus edessämme on. Joten en tässä haluaisi jakaa tiettyjä kriittisiä sanoja tai arvioita, joita tehtiin tästä tilanteesta, jossa olemme, ja suuria kritikejä Euroopan toimintaa kohtaan. Näitä kritikeitä kuulimme. Haluaisin tässä viitataan enemmänkin yhteen elementtiin. Hyvin yksinkertaisten esimerkkien kautta viitata tiettyyn ristiriitaan sillä. Nyt tällä hetkellä, kun me keskustelemme maahanmuutosta, joka on yksi teidän hallituksenne kaikkein tärkeimpiä teemoja, erityisesti tämän kansallisen lainsäädäntökauden aikana, tilannehan ei ole niin negatiivinen kuin tässä väitettyä. Meillä on hyvin konkurrenttisia esimerkkejä. Tällä hetkellä italialaiset kalastajat eivät ole merellä etsimässä maahanmuuttajia, jotta voisivat heitä pelastaa. He ovat osoittamassa mieltään eh, tiettyjä eurooppalaisia normeja vastaan. Tämä nyt oli sivuhuomautus. Sitten muutama asia aivan nopeasti. Eh, maahanmuuton alalla, hyvä pääministeri, olimme samaa mieltä, mutta meillä on eh, aivan täydellinen eh, epäselvyys siitä, eh, mikä on teidän hallituksenne kuva. Eh, te olitte YK kokouksessa Markesissa, ette. Mitä tulee Venetsia, se on hyvin tärkeä kysymys tällä hetkellä. Ja on tarpeen, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä. Eurooppalaiset ulkoministerit, eivät voineet näin tehdä vain Italian vuoksi. Vain Italian vuoksi he eivät voineet selkeästi yhdellä äänellä puhua. Eli sekä talouden alalla että analyysin alalla. Entrologin on, mutta pahoittelen teidän johtopäätöksenne asioista ovat aivan vääriä. Ei meillä ole mitään kehityspolitiikan ja rakenneuudistusten välistä vaihtoehtoista valintaa, aivan päinvastoin. Ja tässä mielestäni on riski kasvattaa alijäämää vaikean talouden aikana. Kyseessä on se, mitä me teemme ja miksi me sen teemme. Me olemme nyt harjoittamassa sellaista politiikkaa, joka kasvattaa taloutta rakenteellisesti. Ja tämän lisäksi sanoisin, että tämä hyvin korkeisiin sanoihin päättyy tänään. Samaan aikaan, kun me keskustelemme täällä Italiassa, ministeri esittelee aivan hämmästyttäviä tietoja siitä, mitä tapahtuu. Tämä on ristiriita. Tällaisen haluaisin selkeän vastauksen haluaisin myöskin, että teidän johtopäätöksistänne tulisi todellisuutta. Että tämä olisi vain mitään analyysiä, vaan tosiasioita, todellisia tekoja. Ja todelliset teot eivät nyt valitettavasti mene Italiassa eivätkä Euroopassa oikeaan suuntaan. Kiitos. Per il gruppo Seuraavaksi Alderyhmän puolesta Guy Verhofstadt, olkaa hyvä. di farmi intervento in italiano, presidente. Kiitoksia. Minä yritän tehdä tämän puheen, antaa tämän puheenvuoron italiaksi hyvä puheenjohtaja, sillä minun oman maani lisäksi minä olen hyvin eh, suuri Italian rakastaja. Ja minulle Italia itse asiassa ei ole vain maa. Italia on todellinen sivilisaatio. Italia on se kehto, jossa eurooppalainen kulttuuri syntyi ja vuosisatojen ajan erilaiset intellektuellit eh, taiteilijat ja kirjailijat vierailivat Italiassa ainakin kerran elämänsä aikana. He halusivat löytää Italian ja se tarkoitti sitä, että Italia tuli, Italiassa tuli vierailla, vierailla Firenzessä, Roomassa ja Napolissa ja sitten kuolla. Tanja teki tämän, Goethe teki tämän myöskin ja Tästä syystä, signore Conte, tekee kipeää nähdä, minkälainen poliittinen sukupolvi Italiassa on nyt vallassa. Meillä on tietenkin tilanne, joka ei ole alkanut eilen eikä vuosi tai pari sitten. Meillä on sellainen mielikuva, että tämä kaunis maa on nyt eurooppalaista puolustajista, Euroopan perheen puolustajasta muuttunut aivan perän pitäjäksi. Tällainen mielikuva meillä on täällä parlamentissa tällä hetkellä ja myöskin ulkomailla. Ja täytyy sanoa aivan totuus. Kaikki tämä ei alkanut teidän myötänne. Pääministeri Konta, kaikki tämä alkoi Silvio Berlusconin surkean hallinnon aikana. Tämä on aivan tosiasia. Tämä huono hallinto on jotakin, mikä on myöskin pahentunut teidän hallituksenne aikana. Tämä on ongelmamme Salviinin ja Maion aikana. Näin on tapahtunut tämän hallituksen todellisten johtajien aikana. Tämän hallituksen kun te on välillä Eurooppa-vastaista ja myöskin välillä avoimen vihamielistä muita jäsenmaita kohtaan, niitä, jotka eurooppalaisen perheeseemme kuuluvat. Ja Italian hallitus eh, esti sen, että Euroopan unioni olisi voinut yhdellä äänellä vastustaa Maduroa ja Guaidon tunnustaa Venezuelan virkaa tekeväksi presidentiksi. Ja te tiedätte, miksi näin on tapahtunut. Tämä johtuu Kremlin painostuksesta, Putinin painostuksesta. Tämä on tosiasia. Ja tästä syystä meidän täytyy nyt todeta riittää yksimielisyysvaatimukselle äänestyksissä neuvostossa ja mahdollisimman nopeasti. Italian hallitus, hyvä herra Conte, on se, joka on estänyt myöskin yksimielisyyden syntymisen neuvostossa, mitä tulee turvapaikkapolitiikkaan ja pakolaisuuspolitiikkaan. Ja Salviini ei ole vain sulkenut italaisia satamia, vaan sen lisäksi hän on jumittanut mahdollisuuden luoda todellinen eurooppalainen merivartioisto ja uudistaa Dublinin sopimusta tällä hetkellä. Ja kaikki tämä on tapahtunut absurdin käytöksen myötä, sillä Italialla ja Italian kansalla sillä tilanne on sellainen, että he ovat ensimmäisiä, jotka joutuvat maksamaan tästä eurooppalaisen politiikan puutteesta. Ja tämä on minun kolmas esimerkkini. Viime vuonna teidän hallituksenne syyllistyi siihenkin, että edistys jumiutui ja minä pelkään, että Italian talous taantuu, sillä teidän hallituksellanne ei ole kasvustrategiaa, sellaisen väittäminen ei ole totta. Tämä on vain taktiikkaa, jolla teette itsenne uudelleen valituiksi. Tyhjin lupauksen. Tämä on todellisuutta. Ja päättäisin puheenvuoroni tähän teidän ähm, hallituksenne viimeinen ongelma on se, että te olette käyttäneet äh, väärin hyväksenne tilannetta. Olette tukeneet äh, kansan hankkeita, sellaisten ihmisten hankkeita, jotka tuhoavat keltaliivien liikettä edimajo. Olen tavannut Christophe Chalansonin. Tunnetteko tämän henkilön, Christophe Chalanson? Hyvä puhemies. Kyseessä on henkilö, joka on vaatinut ei yhden kerran, vaan kaksi kertaa sotilaallista vallankumousta Ranskan tasavallan vaaleilla valittua presidenttiä vastaan. Onnittelut tällaisesta. Tämä on vastuuttoman henkilön käytöstä, eikä Euroopan yhden kaikkein tärkeimmän maan, Italian kaltaisen maan hallituksen varapääministerin käytöstä. Uskoakseni vuosi sitten 2017 eh, 23. päivä marraskuuta Di Maio lähetti avoimen kirjeen Macronille, jossa ilmaisi ihailunsa tätä kohtaan ja ehdotti, että viiden tähden liike itse asiassa oli sukua ranskalaiselle En marche Tämä on naurettavaa. Minun kysymykseni teille, pääministeri Conte, on seuraava. Kuinka kauan vielä te tulette toimimaan Salvinin ja Di Maion sätkynukkena. Pyytäisin teiltä yhtä asiaa. Ottakaa inspiraatiota kuuluisista italialaisista, Jumpista, Spinellista, Giorgio Napolitanosta, Mario Draghista. Giorgio Napolitanosta, kyllä. Hän oli suuri eurooppalainen, oli suuri näkemys täällä, tässä parlamentissakin, emmekä saa unohtaa myöskään hyvää ystäväni Emma Bonin ja Nämä miehet ja naiset ovat Italian suuruuden edustajia, sen suuren roolin edustajia Euroopassa. Tämä on ero Herra Konten ja näiden kaikkien suurhenkilöiden välillä. Voglio ricordare a tutti i parlamentari... Haluaisin muistuttaa kaikille parlamentin jäsenille, että tässä kyseessä ei ole mikään keskustelu Italiasta, että meillä on Italian parlamentti. Meidän tarkoituksemme on keskustella Italian ehdotuksista Euroopan tulevaisuutta koskien. Io vi sto ricordando, il mio partito politico non sostiene il governo ei minun ö, oma puoleni tue konten hallitusta. Minä vain pyrin siihen, että meillä olisi todellista keskustelua, eikä mitään keskustelua Italian tilanteesta. Kyllä te voitte sanoa aivan mitä haluatte, mutta minä haluaisin vain kertoa, mistä tästä keskustelussa on kyse. Ähm, seuraavaksi äh, GUE-ryhmän puolesta edustaja Forenza. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. GUE-ryhmän nimissä haluaisin esittää joukon kysymyksiä Italian pääministerille. Se, mitä tapahtuu Italiassa, on tärkeää koko Euroopan kannalta nimittäin. Nähdäkseni tässä on kaksi vaihtoehtoa, kumpikin erittäin huolestuttava, ja nämä kaksi vaihtoehtoa liittyvät toisiinsa. Neoliberaalin politiikan jatkaminen ja usko mustaan taantumukselliseen aaltoon kaksi pahaa. Nämä kaksi ilmiötä nähtävissä. Minä haluaisin rakentaa kolmatta vaihtoehtoa, itsemääräämisoikeutta miehille, naisille ja kansakunnille. Tämä on minun vaihtoehtoni. Meidän täytyy taistella neoliberalismin neoliberalismia vastaan. Meidän ryhmämme taisteista vastaan joka ikinen päivä. Ryhmämme vaatii eriarvoisuuden poistamista, parempaa tasa-arvoa. Italian hallitus on kerta kaikkiaan rikkonut lupauksensa. Ensinnäkin, kun on kyse vajesta, talouden alijäämästä, suhteessa BKT. Italia on varjettu saman aikaan tasapainoinen budjetti, mutta pääministeri päätti jo etukäteen, että Italian hallituksen kanta on se, mikä se on. Italian hallitus on pyrkinyt autonomiseen toimintaan ja se haluaa tukea rikkaita. Se ei anna riittäviä välineitä, joilla voitaisiin auttaa maan eteläosaa ja vaurainen jakoa. Transatlanttinen putkihanke on yksi hanke, jota me vastustamme. Te olette tukeneet hankkeita, joka on loukannut työläisten oikeuksia. Oxfamin lukujen mukaan 12 miljoonaa ihmistä on Italiassa tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella. Miten te, te tähän puututte? Te puhutte verotuksen regressiivisyydestä, mutta ette puhu palkoista, ettekä todenteolla halua vaistella neoliberalismia vastaan. Teidän hallituksenne ei ole huolestuttanut pelkästään tässä suhteessa Eurooppaa. 25. lokakuuta 2018 sen jälkeen, kun minun omassa kaupungissani Barissa fasistiryhmä teki iskun kansalaisia vastaan. Sen jälkeen otitte käyttöön lainsäädäntöä, joka kohdistui kaikkiin ryhmiin, joilla on fasistisia pyrkimyksiä, mutta hallitus ei kuitenkaan varmista, että lakia toteutetaan käytännössä. Pääministeri, Entä yhteydet Italian sisäministerin ja fasistisen järjestön välillä? Pääministeri, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kuten kuulemma kuulee, että hän Arendilta fasismi perustuu siihen, että hylätään, hyljeksitään muita ihmisiä. Tällä hetkellä te hyljeksitte maahanmuuttajia. Arvan parlamentin jäseniä on osa, osallistunut Open Arms-liikkeeseen eurooppalaisissa pääkaupungeissa. Kyse ei ole pelkästään iskulauseesta, että otetaan ihmiset vastaan avosylin. Jotkut teidän ja ministeristä ovat kieltäytyneet tukemasta tällaista solidarisuutta. Olemme kuulleet myöskin uutisia, että italaisia satamia on suljettu. Ihmisiä on estetty pääsemästä satamaan, mereltä perästettyjä ihmisiä. Ja sopimus, joka on tehty Turkin kanssa pakolaisten tulon estämiseksi. Te olette viitanneet siihen, mutta ette ole viitannut Euroopan parlamentin kantaan, kun Euroopan parlamentti on ollut mukana muuttamassa Dublinin säännöstä, joka liittyy hakijoiden kohteluun ja menettelyihin, turvakamenettelyihin. Tätä te olette huo- ottaneet huomioon. Te olette näyttäneet kaavioita, jonka, jo- joiden mukaan kansalaisjärjestöt, kun pelastavat ihmisiä, tämä vain lisää ihmisten tuloa Afrikasta. Tämä on jälleen kerran yksi valhe muiden joukossa. Se, että ihmisiä pelastetaan ihmissalakuljettajilta, siitä tässä on kyse. Kuten Adikoa, italialainen pormestari, on, minäkin vaadin sitä, että tällainen ihmisarvoa alentava Italian hallituksen harjoittama politiikka Italian satamissa suhteessa Kansallisjärjestöihin täytyy kerta kaikkiaan saada loppumaan. Vetoisin myöskin teihin, jotta te voisitte muokata Euroopan tulevaisuuden sellaiseen, sellaiseen suuntaan, että näiden 179 ihmisen kohtalo ei toistu. Feministit ja monet muut ihmiset ovat osoittaneet mieltään kaduilla. Te unohtatte nämä tahallanne. Te puhutte aina näistä oikeuksista erittäin kielteiseen sävyyn. Te ette ikinä puhu tosiasioista. Naisten oikeuksien valiokunta vieraili Italiassa jokin aika sitten. Me pystymme havaitsemaan paikan päällä, kuinka naisten aborttioikeutta esimerkiksi loukataan maassa. Te estätte naisia päättämästä itse omista asioistaan. Te ette ota huomioon tosiasioita sitä, että naiset vaativat väkivallan lopettamista ja suojapaikkoja naisille, turvakoteja, ja ettekä myöskään suostu hyväksymään ajatusta vähimmäispalkasta, joka on erityisen tärkeä naisten kannalta. Meidän täytyy kaikki lopettaa tämän ja politiikka, muuten ei päästä asioissa eteenpäin. Pyytäisin, että puhutte hitaammin. Tulkkien on vaikea teitä tulkata erityisesti. Italian kaltainen kieli on sellainen, mitä usein puhutaan aika nopeasti, mutta pyytäisin teitä kiinnittämään asian huomiota. Seuraavaksi vihreiden puolesta Filip Lamberoka. Grazie, presidente. Signor... Kiitos, pääministeri. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Italilla, Italian huono huuto eurooppalaisissa lehdistössä ja muutenkin Euroopassa kuitenkin, kun ajattelee teidän maatanne, ihmiset tulee usein erittäin myönteisiä mielikuvia mieleen. Nimittäin Italiassa juuri kansalaiset ovat suurin joukoin taistelleet yhteisen hyvän, eli veden puolesta, sen puolesta Italia pidetään edelleenkin julkisessa hallinnossa, eikä yksityistetä. Italiassa myöskin on vastustettu palamista ynir-energiaa, joka on erittäin vaarallista ja ylihinnoiteltua. Ja juuri Italiassa lanseerattiin slow food-liike vastapainoksi roskaruoalle, joka hitaasti hivuttamaan tappaa yhteiskuntamme. Ja erityisestikin Italiassa pk-yritysten avulla on onnistuttu luomaan kolme miljoonaa vihreää työpaikkaa. Siitä huolimatta teidän hallituksenne, herra Conte, nä- näyttäytyy aivan toisessa, toisessa valossa ja muistuttaa mieliimme joskus kaikkein hirveimmät ajat Euroopan historiassa. Teidän sisäministerinne, joka uskoo olevansa todellinen isäntämies, on vahvistanut haaveensa karkottaa Italiasta romanit ja sintit, jotka asuvat maassa. Teidän maanne on erityisen altis ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja se on menemässä lamaan, talous on menossa lamaan. Ja teidän puheen, puheennekin osoitti, että sen sijaan te käännätte selkänne mahdollisuudelle tehdä ekologisesta siirtymästä Italian ja Euroopan talouden moottorin te voisitte kuunnella näitä hälytyskelloja, joita ympäristöaktivistit kuten Rosella Muroni soittavat, tai kuunnella yrit- innovatiivisia yrittäjiä kuten Katja Bastiolia tai spekul keinottelua vastustavia pormestareita maassanne. Sen sijaan maanne ryhtyy valtaviin hankkeisiin, jotka ovat täysin päättämiä, kuten Valtisyysin tunnelihanke tai meren merestä öljyn poraaminen, tai puhumattakaan sitten siitä, että haluatte betonilla perustaa koko ihanan kauniin maanne. Budjetissa budjetti tasapaino on pitkään ollut Italian ongelma. Teidän elteilänne on suuri vastuu tilanteesta, ei kukaan voi kiistää, mutta eikä myöskään sitä, että eurovyöhykkeen sen liittymisen jälkeen maastisopimuksen myötä Italia on ollut kärsimässä säästöpolitiikasta. Sen sijaan, että pyritte rakentamaan kumppanuussuhteita, ratkaistaan euroalueen ongelmat kaikkien maiden etujen mukaisesti, hallituksenne on valinnut vastakkainasettelun tien, jolla se on toimittu teatraalisesti ja aivan äh, tämän turhalla tavalla. Se ei ole vähentänyt riskejä, vaan lisännyt niitä. Te olette eturintamassa, kun on kyse maahanmuutosta ja turvapaikkakysymyksistä. Te voisitte ottaa esimerkkiä arvokkaasta ja päättävästä toimista, kun ryhtyneet Pietro Bartolo, esimerkiksi Lampedusan lääkäri, tai Domenico Lucano, joka on Riacen pormestari. He ovat olleet pelastamassa maahanmuuttajia maahanmuuttajista olette itse tehneet syntipukkeja kaikkein pahan maailmassa. Te että olette huomioon sitä, että Euroopan parlamentti oli muuttamassa Dublinin säännöstä, jotta voidaan osoittaa solidarisuutta ja kahta sieltä olette vaatenota. Kun tehdään sellaisia uudistuksia, joihin parlamentti on ryhtynyt, juuri tällä tavalla me pystymme vastaamaan teidän hallituksen vaatimuksiin siitä huolimatta. Leika Norja ja Viiden tähden liike ovat äänestäneet tässäkin kysymyksessä joko tyhjää tai edustaa vastaan, vaikka tämä teidän eduksenne. Sen sijaan terhaatuksenne pikemminkin tekee yhteistyön niiden kanssa, jotka saarnaavat Euroopan ilmoituksen puolesta ja jättävät Italian oman onnensa nojaan. Ja vaikka maahanmuutto on Italian suuri ongelma, herra pääministeri, uskon, että teidän pitäisi muistaa myöskin kaksi miljoonaa nuorta italiasta, jotka ovat tehneet valintansa, voiko vapaasti tai pakon edessä, ja lähteet maastaan viimeisten 15 vuoden aikana. Uskotteko todella, että tällainen sekava ristiriitainen politiikka, jota hallituksenne harjoittaa, kannustaa ihmisiä, jotka palaamaan takaisin maahan tai heidän näiden nuorten sisaruksia pysymään maassa. Uskomme päinvastoin, että kun Italiasta tehtäisiin ekologisen, solidaarisen ja demokraattisen siirtymän moottori Euroopassa, silloin se voisi pitää kiinni siitä paikasta, joka sille kuuluu Italian Euroopan unionin ytimessä ja ne, jotka ovat lähteneet liikekannalle ja haluat muodostaa todellisen Onta Verde e Civican Italiassa, todellisen kansanliikkeen, niin juuri heidän tavoin teidän pitäisi toimia. Se diretta alla parola. Paljon kiitoksia EFDD-ryhmän puolesta. Edustaja Agea, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ähm, hyvä varapuheenjohtaja Katainen komission jäsen, hyvä pääministeri Konte, hyvät kollegat. Tämä on nyt jälleen kerran keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta ja on riski, että me keskustelemme tästä olematta juuri läsnä. Me keskustelemme Euroopasta, kuten omasta kodistamme, mutta Euroopan unioni tarvitsee syvällistä uudelleen rakennusta, sillä se on unohtanut omat perustansa. Me haluaisimme, että tällä kodilla, tällä rakennuksella on vankka, pohjavankat perustat. Me haluamme oikeudenmukaisemman, tasapuolisemman Euroopan, joka on lähempänä kansalaisia, ilman että meillä on A- ja B-luokan maita. Haluamme, että reaalitalous on tärkeämpää kuin finanssielämä. Me haluamme enemmän sosiaalisia oikeuksia, haluamme vähemmän niukkuuspolitiikkaa, lisää kasvua. Haluamme Euroopan, joka toimii maailman kentillä eikä ole voimaton Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltain kaltaisten suurten toimijoiden edessä. Me haluamme tehokan Euroopan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuetaan Eurooppaa. Monilla on tapana sulkea silmänsä omilta virheiltään ja nähdä muiden ihmisten virheet. Tämä tarkoittaa sitä, että me sotkemme Kreikan asiat ja sitten emme suostu myöntämään, että liukkuspolitiikka oli virhe. Tämä tarkoittaa sitä, että puhumme solidarisuudesta ja sitten jätämme yhden maan kantamaan maahanmuuttokriisin painon yksin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on veroparatiiseja ja tällainen mukaeurooppalaisuus luo älyttömiä kiistoja esimerkiksi kansalaispalkan ohessa Italiassa. Ja sen sijaan meillä on pankkeja, joita on tuettu, niukkauspolitiikkaa, byrokratiaa, kaukana kansalaisista. Meillä on vielä aikaa. Meidän täytyy Italiasta oppia. Siellä on nyt muutos alkanut. Vain seitsemässä kuukaudessa me olemme leikanneet parlamentin jäsenten kuluja me olemme puuttuneet korruptioon, me olemme leikanneet liiallisia eläkkeitä, me olemme tukeneet pienyrittäjiä ja me olemme 30 miljardia julkishallinnon velkaa alkaneet maksaa. Lopultakin Italiassa on kansalaispalkka tällä hetkellä. Me olemme purkaneet eh, Eurooppa sanelemaa eläkeuudistusta. Hyvä komission jäsen, minä tulen Umbriassa, te puhuitte eh, siitä, kuinka me tarvitsemme muutos. Me tarvitsemme investointeja vakauden ja kasvun eteen. Tämä on lupauksemme kansalaisille. Tämä meidän pitää täyttää, sillä me, kun me lupamme jotakin, me teemme sen. Vuonna 2019 Jurispes julkaisu julkaisi tutkimuksensa kansalaisten luottamuksesta Italian hallitukseen. Se on noussut. Me emme ole hölmöjä. Muutoshallitus kuuntelee kansalaisiaan ja antaa heille uutta toivoa tulevaisuudelle. Ja sitten meitä syydetään siitä, että olemme populisteja. Hyvä pääministeri Konte, kuten muistutitte, kansaa tulee kuunnella. Muuten me olemme populisteja. Aivan niin usein näissä saleissa unohdamme kuunnella kansaa. Kuitenkin meillä on vahva viesti kansalaisilta. Meidän pitäisi aloittaa siitä, että puramme esimerkiksi tämän parlamentin kaksi toimipaikkaa. Ja se, että meillä on valtavat kulut vuosittain siitä, että neljä päivää tällä kuukaudessa vietetään. Tämä täytyy lopettaa. Me olemme ranskalaisten ystäviä mutta me ei mitään väkivaltaa tai mellakoitsijoita tue. Ja kuitenkin meitä osoitetaan syyttävällä sormella. Meidän täytyy myöskin tämä parlamentin kahden toimipalkan järjestelmä purkaa. Tämä ei ole mitään oikeaa demokratiaa. Demokratia ei ole mitään etuoikeuksien kahmimista. Se ei voi olla mitään palatsien rakentelua. eikä mitään valtavia eläkepalkkioita komission jäsenille. Tämä on todellakin kauhistus kansalaisille, mitä tulee Euroopan parlamentin jäsenten etuoikeutettuihin eläkkeisiin. Hyvä puhemies Tajani, ottakaa huomioon meidän sanamme, meidän ehdotuksemme. Tätä ei ole vielä toteutettu, mutta me tulemme sen tekemään siinä ansiosta, että kansalaiset tulevat tulevissa vaaleissa äänestämään muutoksen puolesta me olemme saaneet aikaan hirvittävän hyvän joukkion johtamaan Italiaa. Nyt meidän tämä antaa mahdollisuus uudelle johdolle Euroopan unionissa. Se olemme varmoja, että kun Italiaa muutamme, muutamme myöskin Euroopan. Kiitoksia. Per informazione generale, ricor- Yleisenä Huomautuksena haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentin toimipaikkakysymys ei ole tämän parlamentin päätäntävallan tai toimivallan alaa. Tämä on jäsenmaiden päätös perussopimuksen mukaan. Ja antakaapa minun vastata, minä olen jo kieltäytynyt ottamasta 500 000 eläkettä. Itse henkilökohtaisesti olen tällaisen päätöksen tehnyt. EU Eena ryhmän puolesta seuraavaksi edustaja Bitsot, olkaa hyvä. Kiitos. Tervetuloa pääministeri Conte. Te tuotte nyt Euroopan parlamenttiin ensimmäisen todella innovatiivisen hallituksen kokemukset Euroopassa. Se on hallituksen, joka kunnioittaa maamme itsemääräämisoikeutta, hallituksen, joka ei mene polvilleen – ja jolla on rohkeutta sanoa Brysselille ei, sanoa ei Berliinin antamille ohjeille, ei Pariisin Napoleonin turhamaisuudelle. Te puolustatte Italian kansan etuja. Legan ja viiden tähden hallitus on näinä kuukausina osoittanut, että muutos on mahdollinen meidän johtajamme Matteo Salvinin ansiosta laitonta maahanmuuttoa pystyttiin jarruttamaan. Nyt loppuvat suuret liiketoimet laittomalla maahanmuutolla. Olemme aloittaneet myöskin Faneron äh, äh, lakia purkaa, joka koskee eläkkeitä. Paljon on tehty, mutta paljon on vielä tehtävää. Venetsian autonomia, Lombardian, Emilia Romanian autonomia, verojen alentamisen ohjelma. Nämä on sanottava selvästi, on sanottava myöskin selvästi, että Maduro on kommunistinen diktaattori ja että Eurooppa on sataprosenttisesti Venezuelan kansan takana, joka haluaa vapauttaa. Hyvä pääministeri Conte, me Legasta teemme työtä, sillä Italian jälkeen me haluamme muuttaa Euroopan myös kiireestä kantapäähän. On Italian kansan tahto ja Eurooppa-vaaleissa toivottavasti Salvinin Lega tulee olemaan voimakkain puolue Italiassa, voimakkain puolue Euroopassa. Nyt on tehtävä loppu Euroopalle, joka on pankkien ja konsernien orja. Nyt on tehtävä loppu Euroopalle, joka on säästöpolitiikan uhri. Nyt on tehtävä loppu Junckerin, Macronin ja Merkelin Euroopalle. Me tarvitsemme ratkaisun, joka on parempi kansalle, Euroopan kansalle, Italian kansalle. Italiassa Italian kansalaisten pitää päättää, ei Merkelin eikä Macronin. Euroopan parlamentin vaalin jälkeen me tulemaan tarpeeksi voimakkaita. Meillä on lukuja, joilla me voimme rakentaa uuden Euroopan, kansojen Euroopan, vapauden Euroopan, Euroopan, joka puolustaa rajojaan, Euroopan, joka lopettaa laittoman maahanmuuton, suojelee yrityksiämme ja samoin myöskin suojelee työntekijöitämme. Pääministeri Konta, olemme vakuuttuneita siitä, että meidän hallituksen tulee, kestä, tulee kestämään pitkään, sillä meillä kaikilla on suuri tehtävä. Me puolustamme maatamme Brysselin byrokratiaa vastaan, puolustamme vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Minä toivotan teille menestystä, pääministeri. Wolf. Nyt edustaja Wolf sitoutumattomista. Presidentti Benvenuto. Arvon pääministeri, Hienoa, että täällä tänään Italian pääministeri omaisuudessa herra Kontti, teidän päättäväisyys, kun te vastustatte etuoikeutettujen Merkel ja Macronin valtaa ja vastustatte sitä painetta, että Euroopan unionin eliitti harjoittaa kun, se sanoo, kun nämä sanovat, että hallituksen on rasistinen, fasistinen ja tekee Putinin kanssa yhteistyötä ja se vastustaa feminismiä ja Eurooppaa. Te ansaitsette aplodit suorastaan. Te olette inspiroineet demokraatteja tällä mantereella ja maailmassa. Teidän hallituksenne on osoittanut, että Eurooppa ei ole instituutio nimeltään Euroopan unioni, vaan pikemminkin manner vanhojen kansakuntien, vanhojen kansojen Eurooppa, vanhojen kansojen, jolla on modernit menetelmät. Joskus he pitävät yllään keltaisia liivejä, jotkut äänestävät joskus äänestävät Brexitin puolesta, jotkut kuten Viiran tähden kolleganne käytäkseen sosiaalista mediaa ja tekevät siitä poliittisen vallan käyttömahdollisuuden tavalliselle kansalaiselle. Vanhat äänen painotukset ja modernet menetelmät. Tämä äänet täytyy saada kuuluviin. Tämänpäiväinen keskustelu liittyy Euroopan tulevaisuuteen. Herra pääministeri, te ja teidän hallituksenne ja teidän kolleganne, te olette Euroopan onnen tulevaisuus. Bravo, loistavaa, loistavaa, loistavaa. Da ora Seuraavaksi puheenvuoron saa Italian tasavallan pääministeri. Hän voi vastata ensimmäisiin kysymyksiin, joita hänelle tässä esitettiin. Puheenvuorot ilman puhujalistaa tulevat tämän puheenvuoron jälkeen. Grazie Presidente. Eh, I temi che sono stati toccati... Paljon kiitoksia puhemies. Tässä käsiteltiin hyvin erilaisia teemoja. Meillä oli sellaisia teemoja, jotka ovat leimallisesti eurooppalaisia ja myöskin teemoja, jotka koskevat ennemminkin minun hallituksen harjoittamaa kansallista politiikkaa. Aloittaisin teemasta, joka aloittaisin ryhmittelemällä näitä teemoja, joihin viitattaisiin. Lähestulkoon kaikki puhujat viittasivat yhteen teemaan, nimittäin maahanmuuttoon. Haluaisin muistuttaa teitä seuraavasta. Jokaisella tietenkin on oikeus omaan mielipiteeseensä, mutta haluaisin muistuttaa siitä, mitä konkreettisesti minun hallitukseni teki ja kuinka me olemme kohdanneet maahanmuuttotilanteen ja mikä todellinen tilanne on. Tämän jälkeen jokainen saa vetää omat johtopäätöksensä. Meidän ei pidä tosiasioita jättää huomioimatta tai niitä hämärtää. Minun hallitukseni aivan aluksi täysin harkiten totesi, että maahanmuutto on teema, joka jakaa ihmisiä, joka koskettaa erityisesti meidän maatamme. Meillä on kymmeniä tuhansia aluksia, jotka saapuvat maahamme vuosittain, ja Italia ei ole aikaisemmin ollut tilanteen tasolla ei pystynyt maahanmuuttovirtaan puuttumaan. Me olemme aivan Välimeren sydämessä, joten erityisesti Afrikasta, Keski-Afrikasta lähtevät reitit suuntautuvat suoraan meille maahanmuuttovirtana. Ja olimme tietoisia siitä, mitä oli tapahtunut, olimme tietoisia siitä, että menneisyyden kaltainen erottelematon vastaanotto tarkoittaisi sitä, että integraatio ei ole mahdollinen. Me emme halua olla tekopyhiä. Summittainen vastaanotto tarkoittaa sitä, että integraatio ei toimi. Erityisesti eräs kollega, Euroopan unionin eräs pääministereistä, totesi vierailtuaan erässä Pohjois-Italian kaupungissa, Giuseppe, ymmärrän nyt, että teillä on vakava ongelma. Siellä hän oli nähnyt kymmeniä kymmeniä maahanmuuttajia, jotka olivat kadulla. Me kohtasimme tämän tilanteen ja tuota, kohtasimme sen nopeasti rakenteellisen lähestymistavan kautta. Me nopeasti tajusimme, että jos tilanne on aina hätätilanne, emme pysty hallitsemaan sitä ja päästämme kaikki maahamme. Me, tämän vuoksi me loimme strategia. Meillä on kymmenen prioriteetteja, joiden kautta me käsittelemme maahanmuuttovirtoja, lähtömaita, kautokulkomaita. Me olemme käsitelleet ongelmaa myöskin Euroopan rajoilla, myöskin merirajoilla ja haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tämä ei ole sama asia kuin maaraja olemme kiinnittäneet huomion myöskin ihmisten takaisin palauttamiseen. Ja haluaisin mainita, että kesäkuun lopussa ensimmäisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa minä olin läsnä, Italia oli aktiivinen, mitä tulee tehtyjen loppupäätelmien muotoiluun. Ensimmäisen kerran meillä oli nyt mukana periaatteita tekstissä. Sellainenkin periaate, että henkilö, joka Italiaan saapuu, saapuu Eurooppaan eikä minnekään muualle. Mutta meillä oli hetki, jolla me näitä periaatteita sorvasimme ja ne eivät ole vielä löytäneet mitään käytännöllistä toteutusta. Euroopan neuvostossa emme ole onnistuneet saamaan näitä periaatteita toteutettuja. Ja tämä ei tietenkään ole Italian syy. Tämä ei tietenkään